Dear President, Die Sitzung ist wieder aufgenommen. No niin, istunto jatkuu. Eilisen kokouksen äh, täys, äh, pöytäkirjat ovat äh, saatavilla. Ei näytä olevan. Ne ovat siis hyväksytyt ja nyt siirrymme ensisijaisiin tiedusteluihin artiklasta 30b mukaan.